Ja, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. No niin, pyydän teitä käymään paikoillenne. Ja jatkamme sitten työtämme aamupäivän kokouksen keskeytyksen jälkeen. Nous allons faire le point sur euh, les conséquences pratiques et budgétaires. No niin, sitten tutkailemme näitä talousarvion, äh, talousarvioon liittyviä kysymyksiä enissä viraston yhteydessä. Eli tietoturvallisuusverkosto 12 on kyse ja Kreikasta etenkin ja siitä, että tehtävät Heraklionin ja Ateenan välille jaetaan. Ja minä tahtoisin nyt Helmbrechtiä pyytää, pyytää esittelemään tätä meille noin 10 minuutin ajan. Hän voi selostaa meille nyt sitä, miksi tämä on ongelmallinen asia. Ja sitten kuulemme Enisasta vastaavan komission pääosaston edustajan ajatuksia. Ja haluaisin huomauttaa, että me olemme myös kutsuneet tänne Kreikan hallituksen edustajia, mutta valitettavasti Kreikan ministeri ei tänne ole päässyt. Ja Koreperissa Kreikkaa edustava suurlähettiläs on täällä varaa edustajansa muodossa edustettuna. Ja toivon, että Kreikan pysyvän edustuston edustaja voisi todellakin välittää tietoa myös sitten Kreikkaan, Ateenaan ja nyt sitten Helmbrecht, annan puheenvuoron teille. Vous avez la parole, monsieur. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will... Kiitos, puheenjohtaja. Käytän englannin kieltä alustukseni ajan. Minulla on muutama kalva esitettävänä. Um, thank you for this opportunity to give you an... Uh... Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden antaa katsauksen Enisan tilanteeseen Kreikassa. Periaatteessa selitän myöhemmin, miten se liittyy parlamentin vastuuvapaus mietintöön ja tilintarkastustuomioistuimen kommenteihin. Ihan johdannonomaisesti Enisa luotiin vuonna 2004. Mandaattia jatkettiin vuonna 2013 ja nyt se on voimassa vuoteen 2020 asti. Arvio esitetään sitten ennen sitä ja tarkoitus on, että komissio esittää ehdotuksen tulevaisuutta ajatellen. Tässä asetuksessa, joka hyväksyttiin vuonna 2013, tehtiin päätös, joka liittyy toimipaikkaan. Jos palataan historiassa takaisinpäin, kun neuvoston päätös tehtiin vuonna 2013, jätettiin hallitukselle, tai sanottiin, että se on Kreikassa ja sitten päätettiin Herakronista toimipaikkana. 2013 kompromissi oli se, että toimitaan sekä Ateenassa että Heraklionissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tällä hetkellä noin 20 henkilöä Heraklonissa ja 70 Ateenassa. Jos katsotaan meidän tehtäviämme, niin yksi keskeinen tehtävä on antaa neuvoja ja suosituksia, jotka liittyvät EUn lainsäädäntöön. Televiestintäpaketti esimerkiksi ja muita direktiivejä ja tietosuoja-asetus – NIS-asetus, e verkkoturvallisuuteen liittyvä. Ja me pyrimme tukemaan jäsenvaltioita esimerkiksi tämän NIS-asian e täytäntöönpanossa. Katsomme siis tietoverkkoturvallisuutta, teknologiaa niiltä osin, kuin Euroopan hallinnot, komissio, yritykset ja Kansalaiset voivat saada mahdollisista uhista tietoa, uhkakuvista, siitä minkälaisia malleja syntyy, pilvipalvelimet, asioiden internet, big data, sähkömittarit kotitalouksissa, itse ohjautuvat autot, autojen välinen viestintä ja niin edelleen. Eli aina puhutaan myös IT-uhista ja mahdollisuuksista myös yrityksille. Tiedätte, että meillä on EUn tietoturvastrategia, digitaalisten sisämarkkinoiden strategia. Tarjoamme tukea näissä yhteyksissä ja kolmas pilari on se, että tuemme jäsenvaltioita. Artiklan 14 mukaan jäsenvaltiot voivat pyytää tukea esimerkiksi strategista konsultointia me voimme auttaa tällaisten vastaustiimien toteuttamisesta. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että asiantuntijamme matkustavat kautta Euroopan, käyvät Brysselissä, jäsenvaltioissa, konferensseissa ja niin edelleen. Eli nyt kun katsomme tuota asetusta ja sananmuotoa siellä, niin johdantosan kappaleessa kymmenen sanot, mainitaan, että – isäntä jäsenvaltio huolehtii sujuvasta toiminnasta. Artikla 33 sanoo, että isäntä jäsenvaltion on tarjottava parhaat mahdolliset olot, jotta virasto voi hyvin toimia. Jos nyt katsotaan näitä artikloja ja nykytilannetta, niin seuraavassa voin näyttää teille tällaisen taulukon. Jos katsotaan, miten helposti on hyvät yhteydet toimipalkkamme Heraklion suorat lennot ainoastaan muutamiin EUn pääkaupunkeihin ainoastaan kesällä, koska periaatteessa tämä Heraklionin alue on, on joko maatalous- tai matkailualuetta. Suoria lentoja on vain Ateenasta keskeisimpiin pääkaupunkeihin Euroopassa kautta vuoden. Ja sitten jos ajatellaan kunnollisia koulutuslaitoksia, Heraklionissa on Eurooppa-koulu, mutta valitettavasti koulun haasteena on se, ettei saada oikein kriittistä massaa riittävästi oppilaita koko opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Siksi koulutus ei toteudu niin hyvin ja Euroopan koulujärjestelmä arvioi Heraklionin koulua huolestuttavalla tapaa, koska näyttää siltä, että koulu ei saa Euroopan koulujärjestelmän akkreditointia tulevaisuudessa. Jos taas katsotaan Ateenaa, niin siellä on paljon julkisia ja yksityisiä kouluja, saksalaisia, ranskalaisia, amerikkalaisia kouluja, kansainvälisiä kouluja, joista vanhemmat voisivat valita sopivan koulutuksen lapsilleen. Jos katsotaan tuota kolmatta mahdollisuutta, kunnollinen pääsy työmarkkinoille, sosiaaliturva ja terveydenhoitopalvelut lapsille ja kumppaneille. Jos ajatellaan, että alueella, Heraklionin alueella on lähinnä maatalous- tai matkailutyöpaikkoja, niin yleensä mukana tulevat puolisot eivät löydä työpaikkaa. Joskus he kulkevat Eurooppaan töihin ja ovat kotona vain viikonlopun. Tämä on haasteellista monissa tapauksissa ja siksi on hankala saada houkuteltua työvoimaa Heraklionin. Jos katsotte sitten tuota seuraavaa kuvaa, niin vuoden 2013 vastuuvapaa mietinnössä mainittiin nämä kaksi toimipaikkaa. Ja tässä relevantti kommentti on tuo, että tilintarkastustuomioistuin myös kyseenalaistaa tämän järjestelyn. Se oli keskusteluissa siis esillä, jos katsotaan vastuuvapausmietintöä, mainittiin vuokra-asiat. Esimerkiksi meillä haasteena on, että jos katsotaan Atenan toimipaikkaa, Kreikan hallitus maksaa vuokran. Olemme siitä kiitollisia. Kyse on suuresta rahasummasta, joka on meille mer- mer- merkittävä. Mutta Vuokra maksetaan usein hyvin myöhään ja usein on vaikea saada näitä varoja kulkemaan vuokranantajalle. Eli vaarana tämä on ollut ongelma tähän mennessä, mutta meillä on mukavat toimitilat siellä, mutta vuokranantaja tietenkin pohtii, tuleeko vuokratilille tulevaisuudessakin. Jos katsomme tätä tilannetta, niin kysymys tietenkin kuuluu, mitä tämä tarkoittaa nyt käytännön työssämme? Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Asetus on esittänyt poliittisena kompromissina sen, että hallinto on Heraklionissa ja itse toiminnot Ateenassa kolmen vuoden jälkeen nähdään, että useissa tapauksissa tämä on mahdoton yhtälö tarvitaan IT-tukihenkilöitä, jos ei ole ongelmia, niin siellä tarvitaan apua henkilöstön tiloissa, eikä voi lennättää aina Heraklionista Atena, jos on ongelmia, niin IT-yksikkö on jaettu kahden toimipaikan välillä, ja sitten jos halutaan paikata ihmisiä henkilöstöosastoon Heraklionissa ja itse toiminta, missä haastatellaan ihmisiä, Tämä tapahtuu Ateenassa, sitä varten pitää matkustaa edestakaisin ja sitten jos on tarkous, tarjouskilpailuja, niin yksikkö, joka hoitaa tätä on ei ole sitten hanke toteutetaan Ateenassa, sinne pitää lentää. Meillä on paljon tehottomuutta tätä varten. Oikealla puolellani niin paljon Admetinios, joka on hallintoosaston johtaja, ja hän on parantanut sähköisesti monia asioita paperiton työnteko ja niin edelleen, mutta monia asioita varten ihmiset joutuvat edelleen matkustamaan. Ja sen lisäksi vielä työmatkat kulkevat niin, että Heraklionista lennetään Ateenan kautta muualle. Tämä luo lisätaakkaa niille, jotka matkustavat ulkomaille. Tämä myös johtaa siihen, että työmatkat maksavat enemmän. Viestintä on hankalaa, kun on kaksi toimipaikkaa. Eli miten ollaan yhteydessä henkilöstön kanssa, jos on uusia työntekijöitä, kukaan ei tunne toisiaan. Ja, ja miten saadaan työ- ja perhe-elämää yhteensovitettua. Hyvin hankala siis on houkutella ihmisiä tällaisille työmarkkinoille. Ihmiset tulevat kysymään, miten koulun käy, lapset kasvavat, voisinko lähteä Ateenan töihin sittenkin, kun siellä olisi mahdollisuus lapsen käydä yläkoulu Ateenassa. Eli Pari lukua kolmen vuoden kokemuksestamme. Jos olisi ollut yksi toimipaikka, ja tämä viesti myös Kreikan hallitukselle, Kreikan hallitus säästäisi 40 prosenttia vuokrakuluista Kreikan hallitukselle, koska Kreikan hallitus maksaa tämän. Ja mm, me säästäisimme 6 prosenttia operationaalista budjetista. Tehottomuus maksaa tämän verran. Tämä voitaisiin lisätä siihen, että lisättäisiin siis jäsenvaltioiden tietoverkkoturvallisuutta. Nykymandaatti on siis voimassa kesään 2020. Arviointi tehdään. Enisa on aloittanut tämän hankkeen. Viime vuonna valmistelua tehdään tänä vuonna tehokkuus ja nämä mainitsemani seikat tietenkin mainitaan myös siellä Enisan kertomuksessa. Jos katsotaan tulevaisuuteen, on tärkeää, kun puhutaan mandaatin tulevaisuudesta. Jos ajatellaan tietoverkkoturvallisuutta, tarvitaan tehokas verkosto, anteeksi, virasto, ja siksi olisi hyvä, jos Enisa voisi toimia yhdessä toimipaikassa itsestään selvästi Ateenassa. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi Timmers. Uh, Puheenjohtaja, on kunnia olla täällä lausua muutama lyhyt sana komission puolelta Connect-pääosaston puolelta, kun mekin olemme seuranneet tarkkaan Enisan toimia. Myös miten politiikan kehittynyt, kuten professori Helbrecht hyvin selittikin jo 2004, kun virasto perustettiin, oli kyse päätöksestä sijoittaa se Kreikkaan. Jäsenvaltiot yksimielisesti tätä tukivat. Sen jälkeen myös 2013 asetuksessa, joka kumosi edellisen päätöksen, oli parlamentin ja jäsenvaltioiden hyväksynnässä ja sitten päätettiin, että operatiivisen tehon nimissä sivukonttori luotaisiin myös Ateenaan. Totta kai nyt on kyse operatiivisesta tehokkuudesta, kuten budjettivaliokunta selvästi toi esille omissa kommenteissaan vastuuvapausmenettelyssä, että pitäisi poistaa työtä strategialla, jotta voidaan tehoa lisätä. Jos ajatellaan verkkoturvallisuutta, niin paljon on haasteita, eikä tilanne ole helpottumaan päin, kun lukee lehtiäkin, niin sen näkee ja ajatellaan, kuinka paljon politiikassakin on saatu aikaan viime vuosien saatossa. Parlamentin jäsenvaltiot ovat niistä päättäneet muun muassa tietoturvallisuusverkossa direktiivi. Tässä on yhteistyötä ollut jäsenvaltioiden kesken Siksi päätettiin, että Enisäkin olisi tässä tärkeässä osassa. Tämä on nyt vain yksi esimerkki Enisan roolista, jonka haluamme olevan verkkoturvallisuudessa keskeinen kautta Euroopan. Olemme totta kai tietoisia siitä, että Enisassa on tiettyjä ongelmia. Vuokranmaksun osalta kahdessa paikassa Kreikan hallitus ystävällisesti on tarjonnut tukea Enisan pyynnöstä. Olemme keskustelleet paljon Kreikan hallituksen kanssa, jotta voitaisiin auttaa vuokranmaksussa, että se toteutuisi asiallisesti. Vuokrakulujen kattaminen toimitiloista on kuitenkin edelleen Kreikan hallituksen käsissä. Me tiedämme ja tunnustamme, että on haasteita operatiivisella tasolla koska on kaksi toimitilaa. Me olemme jatkuvasti yhteydessä virastoon, johtajaankin. Ajattelen, mitä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia on nykytilanteella. No vielä lopuksi toteaisin, että 2013 asetuksen 22 artilassa on annettu mahdollisuus riippumaton arviointi, jonka nyt olemme käynnistäneetkin, jotta voidaan tarkastella Enisan tehokkuutta ja vaikuttavuutta 2018 mennessä se pitäisi laatia. Sen takaamiseksi, että voitaisiin tehdä vielä ehdotus Enisan toimikauden jatkamiseksi. Pidämme tätä tärkeänä, kun ajatellaan tilanteen kehkeytymistä turvallisuuden teemassa, että voitaisiin operatiivinen tehokkuuskin huomioida tuossa arvioinnissa. Kiitoksia kovasti. Si, monsieur le directeur. Kiitokset tästä teille, hyvä johtaja. Ja sitten virastojen puolesta varmasti vielä saamme kuulla myös yhden puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ongelmahan ei ole mitenkään ihan uusi meillä Euroopassa. Muitakin virastoja – jotka joutuvat muuttamaan toimipaikkaan. Ja itsekin olen tällaisessa toimielimessä, joka matkustaa välillä toisaalle. Ja taustalta löytyvät poliittiset päätökset. Joitain asioita voidaan muuttaa, toisia ei. Se, että jollain toimielimellä on kaksi toimipaikkaa aikaa. On joskus asia, joka voidaan muuttaa ja joissain tapauksissa emme voi sitä muuttaa. Se, että ei, se on joskus mahdotonta, ei saa tarkoittaa, ettei tähän hankkeeseen ylipäätään voi lähteä. Tunnen Enisan ihan hyvin. Viime kaudella olin budjetin valvontavaliokunnassa, joten tunnen hyvin tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja vastuuvapausmietinnöt. Se, mitä pääjohtaja selvittää, on tilanne, jota ei voi mitenkään pitää tehokkaana. Kaikki, jotka tuntevat vähän tällaista toimintaa, ymmärtävät, että kun jaettu työ kahteen toimipaikkaan, niin se monimutkaista asioita. Ja vielä jos pitää lentää tai laivalla kulkea toimipaikasta toiseen, niin se on vieläkin monimutkaisempaa. Enisällä on ongelmia sopivan henkilöstön palkkaamisessa siksi, että ehtoihin ennen kompromissia ajateltiin, että ei haluta ehkä lähteä Heraklioniin ja nyt tiedetään, mitä ongelmia on, kun olemme ne kuulleet. Joten tehokkuussyistä, säästösyistä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että Enisan toimipaikat yhdistetään. Jos on poliittinen päätös se, joka on, jossa on Kreikan hallituksen poliittinen päätös, niin hyvä niin. Mutta on sanottu myös, että isäntä valtioiden on huolehdittava siitä, että virasto voi tehokkaasti toimia. Eikä tämä liittynyt siihen, miten hyvin ajallaan vuokra maksetaan. Ehkä voidaan ymmärtää nyky Kreikan maksuongelmat, mutta kaikki ongelmat, jotka liittyvät kahteen toimipaikkaan, pitäisi nyt kyllä korjata, joten todella kehottaisin nyt Kreikan valtiota liikahtamaan tässä kysymyksessä, jotta voitaisiin toimia niin, että Enisan koko henkilöstö voi lähteä Ateenaan tai ainakin sellaiseen toimipaikkaan, johon päästään, johon on vähän paremmat yhteydet. Ei siis Heraklion. Että keskityttäisiin siis yhteen toimipaikkaan. Pääjohtaja Ömbrecht viittasi siihen, että nyt on sovittu ajasta vuoteen 2020. Sitä ennen pitää siis joka tapauksessa tätä kysymystä pohtia. Riippumatta siitä, miten arvioidaan sisällöllisesti Enisan työtä, niin olen ihan varma siitä, että Euroopan parlamentti ei enää voi puoltaa sellaista tilannetta, että tämä virasto jakaa työt kahteen toimipaikkaan. Minä sitoudun siihen, että jos olen, kun näistä asioista päätetään vielä MEPPI, niin minä en lähde tällaista tukemaan. Todella vetoaisin nyt Kreikan viranomaisiin. Toivoisin, ettei tätä asiaa jätetä näin pitkäksi aikaa tällaiseksi. Toivon, että Kreikan viranomaiset kuulevat teitä. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Minä todellakin aprikoin tässä, mikä tämän esittelyn tarkoitus oikeastaan oli. Minä nimittäin olin toivonut, että saisin selvittää siihen, miksi ylipäätään on kaksi toimipaikkaa tällä virastolla. Sen sijaan oikeastaan kuuli vain perusteluja sen puolesta, eh, että ei luovuttaisi toisesta toimipaikasta. Herra Gaier on aivan oikeassa. Tässä on aika paljon asioita, mitä me emme voi muuttaa. Joko poistetaan Euroopan parlamentin toinen toimipaikka huomispäivänä, paitsi että vielä Luxemburgissakin on. Kyllä minä niin tekisi, vaikka en voi tehdä. Mutta tässä tapauksessa me kuitenkin voitaisiin käydä kohtuullista keskustelua. Kyllä kai me voimme puhua myös tehokkuudesta tuossa virastossa, joka nyt on jaettu kahteen toimipaikkaan. Minä olen aivan samaa mieltä siitä. Minä olen puhunut ihmisten kanssa, että he eivät koskaan sinne muuttaisi, eivät koskaan menisi sinne asumaan ja elämään. Siellä on vaikeuksia saada asiantuntijoita. Puhuttiin Eurooppa-koulusta ja se ei saa edes akkreditointia. Eli mitä perustelemme vielä tässä oikein odottelemme, hyvät naiset ja herrat? Joskus vain on hyväksyttävä, että joku on mennyt pieleen. Ja meidän Euroopan parlamentin jäseninä kansallisten edustajien täytyy taata se, että sellaisissa tilanteissa muutosta saadaan. Ja totta kai tämä osoittaa Euroopan unionin surkean tilaan. Voi olla, että siellä on joitakin, jotka ovat ehkä huolissaan minun palkkani suuruudesta, mutta ehkä useimmat ovat kuitenkin huolissaan ylipäätään siitä, miten veromaksajien varoja käytetään. Tämä on aivan absurdi tilanne. Olisi kiva tehdä työtä tuossa virastossa. Minä silmäilin joitakin kuvia Kreetalta. Kaunis saari ja minä rakastan Kreikkaa, rakastan Kyprostakin. Aivan suuremmoisia paikkoja. Mutta jos ajatellaan ihan, että käytetään Euroopan unionin varoja sen ylläpitämiseen, että on kaksi toimipaikkaa yhdessä virastossa, niin mielestäni se ei ole hyväksyttävissä. Meidän täytyy todellakin miettiä, kuinka paljon tässä menetetään tehokkuudessa. Me olemme puhuneet Brexitistä tässäkin valiokunnassa. Ja jos me nyt haluamme taivutella ihmisiä suuntaan tai toiseen, niin minä sanoisin, että tämä virasto tai jotkut muut samantyyppisessä tilanteessa olevat virastot varmasti antavat vaikutelman todella tehottomasta EU-sta. Minä todella toivon, että Enisa voi jäädä Kreikkaan. Minä olen sitä mieltä, että Kreikka hoitaa oman osuutensa tukeakseen virastoa, mutta meidän täytyy kyllä keskustella, missä se sijaitsee. No muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten Zvechovskin kannanotto on nyt näin huomattu. Ja kyllä varmasti kohta myös täältäkin vielä yksi kollega saa puheenvuoron, mutta kuitenkin toivoisin, että tässä aina muistaisimme säästöt. Uh, Olen samaa mieltä. Mielestäni on aivan oikein pyytää yhtä toimipaikkaa, luultavasti Ateenaan. Minulla on myönteistä uutista teille vaikka tulen oppositiopuolueesta Kreikasta, niin minusta tuntuu, että Kreikan hallitus on yhteistyöhön valmis. Varmaan ongelmia voi olla liittyen paikallispolitiikkaan, mutta kyllä Kreikassa ymmärretään, mitä rajoitteita budjetteihin liittyy. Uskon, että löydämme ratkaisun, joka on niin tarpeen. Kiitos. Merci. Kiitokset. No niin. Varmastikin Tästä on yksimielisyys olemassa. Eli toivotaan, että tämä tilaisu, tilanne saadaan ratkottua. Tämähän pilaa tehokkuuden täysin ja myös turhaa tuhlataan varoja. Mehän olemme talousarviovaliokunnassa nyt juuri ja kuten esittelijä äh, tässä on jo sanonut, niin saamme tämän hankaluuden päätökseen ja minä ehdotan, että tavattaisiin myös vastaava ministeri ja näin myös tämä epätavanomainen tilanne saataisiin päätökseensä. No niin, seuraavaksi siirrymme näihin hankejoukkolainoihin. Minun täytyy tästä vähäksi aikaa poistua kohtapuoliin, mutta Sarvamaa jatkaa. Kiitos puheenjohtaja. No ei tämä mikään ikävä asia sinänsä ollenkaan ole minun kannaltani. No, jatkamme siis esityslistalla asiaan 11, eli hankejoukko lainoja koskeva aloite. Ensiksi Nick Jeanette saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Todellakin hauska olla täällä. Jälleen viidettä puolivuotisraporttia varten jouk- hankejoukkolaina ohjelmassa, varsinkin kun nyt ollaan päättelemässä koevaihetta. Noin aluksi toteaisin, että hankejoukkolaina aloite käynnistettiin marraskuussa 2012. tavoitteena oli saada elvytettyä pääomamarkkinarahoitusta infraan, varsinkin liikenteessä, televiestinnässä, energiassa, energiaverkossa. Tarve toimia parhaiten näkyy oikeassa kulmassa taulukossa, miten ennen rahoituskriisiä. markkinat olivat erittäin tärkeitä infrarahoittajia kautta Euroopan. Eläkerahastot, vakuutusyritykset, säännönmukaisesti isoja infrahankkeita rahoistittivat ostaan joukkolainoja, joita yritykset olivat laskeneet liikkeelle. Mutta 2008, kun iski kriisi päälle, kaikki loppui. 2012 aloitte jo hankejoukkolainoiksi käynnistettiinkin, jotta voitaisiin yhdistää EUn talousarviovarat ja EIPn varat niin, että voitaisiin tärkeitä, merkittäviä hankkeita Euroopassa rahoittaa, mutta myös saada velkamarkkinoilta rahaa ja käyttää tätä osa hankkeiden rahoittamista. Sen jälkeen, kun tämä nyt on aloitettu, niin yhdeksän ja kohta kymmenen hanketta on jo tullut markkinoille. On kyse hankkeista, joissa on mukana luottoriskiä vähentävä järjestely, eli BPCE, kuten me sitä kutsumme. Ja, ja tuolla, kun katsotte tuota taulukkoa oikeassa kulmassa, jälleen niin sieltä näkyy, että todellakin on vaikutusta ollut 2012 alkaen. Infra tai aivan uusien sijoitushankkeiden osuus pääomamarkkinan rahoittamana on jälleen kriisi edeltävällä tasolla. Hankejoukolaina aloite keskittyi kolmeen alueeseen TEN-T-verkot liikenteessä, TEN-E-energiaverkot ja laajakaista. Pankin ja budjetin perustavanlaatuinen kumppanuus perustui siihen, että noin 230 miljoonaa Euroopan unionin talousarvio rahaa tuli käyttöön pankissa nimenomaan salkkuihin infra investointeihin noilla mainituilla alueilla. Pankki pystyi käyttämään talousarviotukea, luottotukea 230 miljoonasta, jotta pystyttiin saattamaan liikkeelle toisia lainoja rahoitettuna tai rembursseja, ikään kuin osittaisia vakuuksia käyttäen niin, että kun hankeyritykset laskevat liikkeelle joukkolainoja, niin saataisiin riittävä luokitus sille, että ne olisivat houkuttelevia pääomamarkkinoilla, esimerkiksi vakuutus- ja eläkerahastojen näkökulmasta. Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että 230 miljoonaa tukisi noin kolminkertaista summaa EIPn luototuksena. Se tukisi puolestaan kolmea ja puolta miljardia toissijaista lainaa ja yli 4 miljardia kaiken kaikkiaan. Tavallaan vipuvoima on noin 19-kertainen, ajatellen EUn tarjoamaa rahoitusta. Aloitteen koevaihe on nyt päättymässä. Hankkeiden piti olla hyväksytty EIVn johtokunnassa 2014 mennessä, eli tämä todennäköinen salkku on nyt valmistunut ja joulukuussa 2016 pitää rahoitus olla kunnossa. Ihan lyhyesti vielä tästä itse mekaniikasta. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että EIP antaa toissijaista luototusta, joko niin, että on kyse käteisvaroista, joita annetaan hankkeen rahoittamiseen, tai sitten on kyse toissijaisista lainoista tai sitten on kyse rembursseista, että annetaan tukea osittaisena vakuutena. Molemmissa muodoissa on huomattu, että 20 prosenttia on saatu kokonaismäärästä. Näin luottoriskejä vähentävä järjestely vastaa paljon tätä pääomaa tarvetta kun tässä on pystytty vahvistamaan joukkolainojen osuutta. Jopa kolme pykälää on päästy luokituksessa ylöspäin aina A-miinukseen asti, kun ajatellaan institutionaalisia sijoittajia ja niiden halukkuutta. No, tätä, tämä on nyt tähän asti toteutettu. Noin kuusi tointa on saatettu päätökseen EUn talousarviotuen avulla. Viidessä jäsenvaltiossa ne hankkeet näkyvät tässä kalvolla. Siellä on liikennettä, laajakaistaa, energiaa, energiaverkkoja, liikennehankkeet sisältävät moottoriteitä, satamia. Tämän lisäksi koska on vain rajallinen määrä tarjolla talousarviotukea. Ja kun kysyntä EIP on tukenut kolmea hanketta käyttämättä EUn talousarviotukea, ja kun nämä yhdeksän tointa, siis kuusi EU-varoin ja kolme ilman talousarviotukea, vaan EIPn taseista tuettuna, niin Kaiken kaikkiaan 5,8 miljardia on annettu tukea, 4,4 miljardia joukkolainoina on laskettu ja noin 700 miljoonaa puolestaan jo luottoriskiä vähentävän järjestelyn kautta. Eli varat on käytetty kaikki. Tässä on yhteenveto kuvan muodossa näistä hankkeista, joita on tuettu. Eli tämä on tulos tähän mennessä. Ja jos sopii, niin kollega saa jatkaa tästä Giorgio Gassoni komissiosta, joka voi puhua puolestaan komission arvioinnista. Unique and thank you, Chair, for... Kiitos. Kiitos myös puheenjohtajalle, että komissio ja EIP sai viidennen kerran tilaisuuden esitellä hankejoukkolaina aloitettu. Tämä on erityisen tärkeää vielä näinä aikoina, varsinkin kun kerran meillä on oikeusperusta tätä varten, niin olemme sen pohjalta tehneet ulkoisen arvioinnin aloitteesta joulukuussa 2015 se saatettiin päätökseen ja siitä haluamme nyt kertoa parlamentille. Arviointi kävi läpi ennen kaikkea sitä, mitä lisäarvoa saadaan näistä aloitteista verrattuna muihin välineisiin, mikä on sitten koehankkeen vaikutus ollut joukkolaina markkinoihin kaiken kaikkiaan, niin kuten tässä todettiin, että se käynnistyi silloin, kun oli hyvin alhaisilla tasoilla luototusmarkkinoilla arvioimme myös sitä, minkälaisia kerroinvaikutuksia saatiin verrattuna EUn talousarviorahoitukseen ja, ja, ja kuinka kilpailukykyinen tämä aloite on verrattuna muihin välineisiin. Sitten aikataulusta oli kyse heinäkuusta 2015 asti. En toista niitä tilastotietoja, joita tässä on ollut taustalla, totean vain sen verran, että alkuperäinen tavoite oli se, että noin 70 operaatiota toteuttaisiin koehakkeen päättymiseen asti. Kaiken kaikkiaan meillä on nyt 10 operaatiota tuettu vain EUn talousarviosta. Ulkoinen konsulttiyritys teki arvioinnin normaalin tapaan. Siellä haastateltiin myös ulkopuolisia sidosryhmiä. Tässä arvioitiin seitsemän hanketta yksityiskohtaisemmin 2015 heinäkuussa olevan tilanteen mukaan. Kolme muutakin on nyt rahoitettu tähän mennessä. Ja yksi allekirjoitetaan tulevina viikkoina. En toista tätä kaikkea kalvot on teille myös toimitettu, että jos jotain kysyttävää on, niin kyllä voimme maksata niihin sitten. Yhteenveto sitten tuloksista. Tärkeää tässä on, kun ajatellaan vaikuttavuutta, niin pilottivaiheen tärkeä vaikutus oli varmasti se, että kun markkinat olivat kovin hiljaiset alun perin, niin sekä yksittäisten toimien kautta, mutta myös EIP ja komission yhteisten ponnistelujen kautta pystyttiin elvyttämään markkinoita, että saatiin meluaikaan aloitteesta ja tämä auttoi markkinoita pääsemme käytiin uudelleen. Nyt olemme tilanteessa, missä on institutionaalisia rahoittajia markkinoilla enemmän kuin muutama vuosi sitten. Siis vaikuttavuus on ollut tärkeää näissä eri toimissa, mutta totta kai myös poliittinen tuki on ollut tärkeää. Tärkeää on myös, että tässä on erilaisia alueita mukana, kuten eri aloja. Se on tärkeää siitäkin syystä, että aloitteen tavoitteena oli nimenomaan katsoa, miten toteutettavia tai toistettavia esimerkkejä voidaan käyttää pohjalta. Siksi institutionaaliset sijoittajat ovat vahvemmin mukana, kun markkinoilla on enemmän kysyntää rahoitukselle. Siellä jotkut hankkeet asetettiin etusijalle. Mitä tuli sitten tehokkuuteen? Nick Juuli kertoi tästä vipuvoimasta. Tilastot osoittavat, että seitsemän hankkeen liikkeen kohdalla EUn varoista vipuvoima on lähes 19-kertainen. Jos tässä huomioidaan vielä myös hankkeet, joita on EIPn rahoituksella päästään 13-kertaiseen kaiken kaikkiaan, kun EU on antanut 230 miljoonaa. Sitten jos tarkastellaan tätä alakohtaisesti, kuten ottelimmekin, se riippuu tietenkin vähän markkinoista, mutta TNT-hankkeissa hankejoukkolainat osoittautuivat hyvinkin sopivaksi välineeksi. TEN energiapuolella sitten tämä koski varsinkin yhdistyntä kuningaskuntaa, että tästä tuli hyvin arvokas osatekijä. Talon budjetti oli pieni, mutta hanke kuitenkin jatkuu. Laajakaistassa tilanne oli ehkä vähän toisenlainen. No, siellä oli vain yksi hanke nimittäin, ainutlaatuinen Euroopassa sikäli. Varmasti laaja kaista hankkeita voitaisiin enemmän rahoittaa tästä välineestä jatkossa. Tarkoituksemme on, että me mietimme myös sellaisia välineitä, jotta voitaisiin yhdistää näitä hankkeita. Kyse on usein pienistä hankkeista. Tästä suuri hyöty oli se, että voidaan tukea aivan uusia hankkeita – ja todennäköisesti ehkä rahoittajien kannalta niissä oli suunnin riskikin olemassa alkuvaiheessa. Näin pystyttiin myös suurentamaan kokoa, että saa saadaan pidempiaikaisia hankkeita, ettei pelkästään pääomakuluja rahoitettaisiin, vaan myös käyttökustannuksia tai alkukustannuksia ajatellen elinkaarta kokonaisuudessa. että tämä myös pystyttiin houkuttelemaan parempaa hinnoitteluakin kun voi ajatella, että kyseessä on ehkä myös julkinen viranomainen, joka hoitaa julkisen hankinnan menettelyn. Jos ajatellaan EIPn osuutta, niin se on nähty, että sekä julkisen hankinnan vaiheessa että sen jälkeisessä vaiheessa EIPn osuutta arvostettiin kovasti. Jos ajatellaan myös hankkeiden tuloksellisuutta, niin sijoittajat ja hankkeet vetäjät olivat sitä mieltä, että EIP takasi vakaan rahoituksen, niin että ne olivat mukana aivan alusta lukien, jopa ennen kuin hanke käynnistyi varsinaisesti. Ja näin, kun ajatellaan kaikkia näitä meidän esimerkkejä, niin se näkyy kyllä niissäkin, kun hankkeita käydään läpi. Eli kun alun perin oltiin pari pykälää alle luokituksessa. Ja jos ei olisi ollut tätä luototusta, niin tilanne olisi ollut ehkä huonompi. Sitten merkityksellisyys. Ensinnäkin poliittiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen. En nyt toista kaikkea, mutta se oli hyvin tärkeää kuitenkin pilottivaiheessa. Nyt olemme nähneet, että markkinatkin ovat muuttuneet, likviditeettiä on enemmän tarjolla, mutta kiitos myös välineen ja komission toiminnan tai pääomaunionin, niin sijoittajat ovat paljon halukkaampi, olivat sitten pankkeja tai institutionaalisia rahoittajia, tulla markkinoille infra rahoittamaan. Mutta jatkossa varmasti arvioinninkin pohjalta voidaan todeta, että puutteita on edelleen inframarkkinoilla, kun jatkossa pitäisi uusia hankkeita rahoittaa silloin kun on korkeampi riski olemassa maantieteestäkin johtuen, varsinkin TNT-aloilla. Yleisesti ottaen välin oli hyvin suunniteltu. Niin ikään oli tämä meille oppimisprosessi, kun mukautettiin hankkeita ja räätälöimään myös välineet eri hankkeisiin. Tämä oli myös hyvin tärkeää Tämä koskee varsinkin joitakin liikennehankkeita. Silloin sopeutettiin järjestelyä niin, ettei kaikkia lasketa liikkeelle samaan aikaan. Hankejoukon lainat laskettiin liikkeelle eri aikoina. Ja nyt katsotaan, kun likviditeetti mikä on, että ehkä pitäisi keskittyä enemmän niihin aloihin, joissa markkinat eivät toimi kunnolla. Eli pähkinänkuoressa voitaisiin todeta, että markkinat kyllä kaipaavat hankejoukolainoja. Arvioivat ehdottavat, että komission ja EIPien pitäisi jatkossakin tarjota tätä välinettä jatkossakin tukeaksemme infrahankkeita – koska vipuvoimaa voidaan tarjota EUn budjetin avulla. Olisi tietenkin toivottavaa, että EIP ei lopettaisi hankkeiden tukemista. Se johtaisi myös markkinoilla tiedon häviämiseen. Se olisi myös kielteinen merkki pääomamarkkinoille, kun vasta ollaan aloittelemassa ehkä jotain infrahanketta. Se olisi kielteinen merkki myös tuen jatkamiselle näissä järjestelyissä. Ja se olisi tavallaan vastoin vähän myös pääomamarkkinaunionia. Totta kai vaikuttavuudessa on keskityttävä enemmän aloihin ja alueisiin, joissa eurooppalaista lisäarvoa eniten voidaan tarjota. Tärkeää tässä on, että kun ajatellaan missä hengessä komissio EIP aloitteen käynnistin. Ehkä tätä voitaisiin käyttää innoituksena muutenkin laajemmin eri rahoitustuotteissa, eikä rajoiteta sitä koskemaan vain jotain tiettyä osaa. Esimerkiksi, jos ajatellaan rajat ylittäviä hankkeita, TEN-E-energiahankkeita tai laajakaista hankkeita, raidehankkeita, joissa on enemmän yrityspohjaista rahoitusta, niin hankejoukkolaina ei välttämättä johda parhaimpiin tuloksiin, mutta samantyyppisiä rakenteita vastaavalla vaikutuksella olisi kehiteltävissä. Ja verkkojen e- Euroopan välineessä siihen olemme tähdänneet. Vielä tästä merkityksestä uusia alueita siis. Alueille pitäisi mennä missään suurempi riski ja hyödyntää myös eri mahdollisuus, joita on pelkästään verkkojen Eurooppa-välineessä, vaan myös esirissä, niin että voitaisiin laajentaa tätä koskemaan sellaisakin aloja, joissa on ehkä suurta mielenkiintoa hankijoukkolainoille samantyyppisissä aloitteissa kuin on vähän hiilisen talouden rahoituksessa. Ehkä ne ovat ydinalueita, joissa me haluaisimme jatkaa. Eli lopuksi myönteinen arviointi varmasti kyllä jatkuu sen jälkeen, kun tuotteet ovat täysimittaisesti toteutuneet verkkojen Euroopassa. Pilottihanke loppuu tänä vuonna. Pilottivaihe loppuu tänä vuonna. Ja sitten ei mitään erillistä aloitetta tule, vaan se tavallaan yhdistetään muihin aloitteisiin, joita liikenteessäkin on toteutettu tai verkkojen Eurooppa-välineessä. Hankijoukkolaidat eivät koska pelkästään verkkojen Eurooppaa, vaan niitä voidaan käyttää EIPn tuotteena muiden tuotteiden joukossa. Esirissä esimerkiksi tai ylipäätään investointisuunnitelmassaan. Tämä saavutamiseksi on erittäin tärkeää, että EIPkin laajentaisi tarjontaa niin, että isompi yleisö tietäisi tämän, tästä mahdollisuudesta eri aloilla. Ja kuten tässä aiemminkin jo todettiin, pitäisi keskittyä huolissa toimiviin markkinoihin, rajat ylittäviin hankkeisiin ja aloihin, joissa korot ovat alhaisemmat silloin, kun halutaan infraa tukea Euroopassa. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Janet ja Kassoni esittelijä on Gardia Saval. Onko teillä tähän lisättävää? Kiitän puheenjohtaja. No, ensiksi tietysti kiitokset siitä, että jälleen meille on näin tarkoin kerrottu, miten hankejoukolla aina asia etenee ja varsinkin tästä pilottivaiheesta. Kiitos tästä yhteenvedosta. Näyttää siltä, että ensimmäinen vaihe on ollut oikein erinomainen, mutta miten tästä nyt sitten jatketaan? tämän pilottivaiheen loppäätyttyä. Eli tos ilmeisesti menee pidemmälle kuin esir ja niin poispäin, vai aloitetaanko täysin uusi kierros? Ja 230 miljoonaa euroa, jotka alun perin näihin ensimmäisiin menetyksiin laitettiin, havaittiin, niin miten ne on käytetty, mi- mihin nämä rahat ovat menneet. Eli tämä kiinnostaa talousarvion näkökulmasta. Perhaps if uh, EIB wants niin, ehkä investointipankki voi va- va- vastata tähän OITIS ja sitten keskustelemme. Uh, yes. Niin, totta kai. Varmasti tilanteessa, jossa voimme, kuten esittelijä annoitte ymmärtää, siirtyä verkkojen väline hankkeeseen voidaan käyttää tätä välinettä, mutta myös muualle kuin verkon Eurooppa-välineessä, esiradoitteissa esimerkiksi, jos hankkeiden sponsorit tätä toivovat. 230 miljoonaa euroa, mitä tuohon summaan tulee. Se on täysin lähtenyt luottoriskihankkeisiin. Ja nyt tätä on lisätty niin, että mukaan tulee myös hankkeet, jotka ovat TEN liikennehankkeiden luottoriskiä vähentäviä välineitä, koska näin annetaan vähän lisää vauhtia näistä komission varoista, jotka saadaan Euroopan budjetista. Myös joukko hankelaina nainen yhteydessä. Näin saadaan parempi, paremmin nämä välineet toimivat yhteen ja tehokkaammaksi. 330 miljardia on täysin käytetty. Kiitos. I have a request for the floor from... Ja Zanni, olkaa hyvä. Si, grazie, president. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle selvityksistä ja hankkeen esittelystä. Oli mielenkiintoista tutustua myös Ernest ja Jangin laatimaan tilintarkastukseen. Totta kai se oli aika sokeroitu versio myös arvioinnissa. No, totta kai, kun sille oli maksettu tämän laatimisesta. Aikaisin paljon siellä oli mielenkiintoista tietoa kuitenkin eri hankkeista. Minä haluaisin kyllä joitakin selvityksiä liittyen joihinkin arvioihin, joihinkin lukuihin, joita on kertomuksessa. muuten olen kyllä aika kielteisesti suhtautunut tämän tyyppisiin aloitteisiin ensinnäkin, mutta sen me tiesimme etukäteenkin jo, että aloitteet noudattavat aina samaa rakennetta kuin Junckerin suunnitelmansa esirissään, Eli todellakin teknisesti ja sisällöllisesti nämä kaksi aloitteet ehkä voisivat yhdessä edetä. Esir sekä poliittisesti että myös käytettyjen varojen näkökulmasta en oikein ymmärrä teknisesti tai poliittisesti, miten tällainen hanke voisi edetä ja saataisiin jotain lisäarvoa verrattuna siihen, miten esiristä puolestaan voi koitua. Mitä tulee sitten sijoittamisen elvyttämiseksi infraan ja mitä hankkeita on rahoitettu tästä aloitteesta – niin ensiksi toteaisin, että tässä on rahoitettu hankkeita niissä maissa, joissa kaiken kaikkiaan on vähiten ollut puutteita sijoittamisessa infraan tai ajatella, mitä seurauksia 2008 kriisillä on ollut. Eli varmastikin tämä on kielteinen puoli, jota on syytä tarkastella. Minusta yksi tärkeä asia on myös se, että meidän pitäisi paneutua lukuihin te olette varmasti kerron, kertoimia laskeskelleet, ne ovat aika korkean tuntuisia, ainakin Ernest Youngin arvioinnissa 15-20 mukaan on kerroin. Ei vielä ole siihen päästy, mutta yhdeksässä päästään ehkä siihen jopa ylikin. Minä tässä nyt katson näitä lukuja, ja jos ajatellaan rahoitettuja hankkeita, mitä on vielä tulossakin ehkä, niin kyse on 50 miljardin joukkolaina liikkeeseen saattamisesti. Ehkä en tiedä kuinka paljon kaiken kaikkiaan tulee vielä parista hankkeesta, jotka ovat odottamassa. Jos ajatellaan, kuinka paljon on käytetty julkisia varoja 230 miljoonaa siis talousarviosta, 864 takuina EIPstä, niin minä pääsen siinä viiteen miljardiin joukkolainoja, puolitoista miljardia puolestaan julkisia varoja. Ja kerroin, olisi sitten 3,5. Vielä yksi asia, ihan lopuksi vielä ei välttämättä huomioida ongelmia, joita on sijoittamisessa infraan, että yksityiset sijoittajat eivät infraan oikein rahoit, sijoittaa, koska siellä on omat riskinsä, kun rakennustyötä harjoitetaan. Se on se kaikkein hankalin, riskaapelein, kun ei vielä mitään tuotto ole koitumassa, eli siinä saattaa mennä rahaa hukkaan. Tämän tyyppinen väline on usein sellainen, että tällaista riskejä ei voida huomioida. Jos ajatellaan näitä hankkeita, joita on rahoitettu, niin huomataan, että vain kolme... Edustaja Sanni, tämä ei ole kuulemistilainen. Hienoa kyllä, että jäsenet tekevät perinpohjaista työtä, mutta pyydän teitä päättämään puheenvuoronne. Kolme hanketta, jotka ovat aivan uusia hankkeita. Kaksi saavat luototusta kolme ovat sellaisia, että kun joukkolainoja lasketaan liikkeelle, niin ne on jo sitten toiminnassa, siis ne on jo rakennettu. Eli valle puolet näistä hankkeista olivat sellaisia, joissa todella oli varsinaista riskiä itse rakennusvaiheessa. Eli mitenköhän tässä voitaisiin jotenkin päästä eteenpäin, että voitaisiin taata sellaiset sijoitukset, joissa on riskiä rakennusvaiheessa. Well, we have... No, me varaa simme noin kolmanneksen tästä ajasta, jonka Sanni käytti, olimme varanneet vastaukseen, joten Kölner Törntä, voitte puhua vähän lyhyemmin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kovasti kiittää komission edustajia. Kiitos näistä perinpohjaisista alustuksista, mutta ihan lyhyesti toivoisin, että voisimme pohtia sitä, missä tässä ylipäätään mennään? En ole ihan varma, eikö tässä ole käymässä nyt niin, että budjettivaliokunnassakin vähitellen yhteys näiden kaikkien rinnakkain elävien hankkeiden suhde ja meille epäselväksi, kun pyritään taloutta elvyttämään. Jouke, joukko, hankejoukkolainat ja sitten esir ja Ovatko nämä nyt rinnakkain alla olemassa, mitkä ovat yhteydet? Ja sitten keskuspankin nollakorkopolitiikka. Tässäkin pyritään kaikin keinoin. Ja sitten tiedämme, että EUn jäsenvaltiot, ainakin useimmat jäsenvaltiot, ovat jo lainoineet niin paljon kuin vain on mahdollista. Eli nyt jos haluamme jotain vielä tukea, niin tämä tarkoittaa sitä, että kehotamme näitä valtioita velkaantumaan vielä enemmän. Ja tämä sitä taustaa vasten ajateltuna, että olemme jo vähän niin kuin riskirajoilla. Eli olisiko nyt parempi, ettei lähdetä vielä monimutkaisempia toimintamalleja ja tukimalleja, ja luottomalleja luomaan? Mehän näimme vuonna 2007 ja sen jälkeen, kun katsoimme, miten monta tasoa näissä rahoitushankkeissa oli. Lopulta asiantuntijatkin sanoivat, että pahoittelen, että en lopulta ymmärtänyt, mistä tuotteista oli kyse. Ja näin lopulta oli valtavia tappioita maksettavana. Tässä pitäisi olla tarkkana, kiitos. Edustaja Denano. Euh, kiitos. Niin. No, ehkä tässä nyt on kyse Junckerin pikkuserkusta, mutta tietenkin tämä kiinnostaa meitä tämän tyyppinen arviointi ja myös se, onko tällä kerranaisvaikutuksia sellaisenaan kuin Juncker on sanonut ja mitä sektoreita nämä koskevat sektoreithan me tunnemme, liikenne, energiaa ja nämä verkkoliikenneyhteydet myös ympäristö puolellakin varmasti on syytä tätä tutkailla, mutta täytyy miettiä sitä, onko hankkeen joukolainojen bisnesliiketoimintamalli oikea ja onko meillä nyt sitten Euroopan tasolle mahdollista saada tällaisia samantyyppisiä sääntökokonaisuuksia. Uh, I will <clears throat> now close this. Nyt suljen puhelistan ja annan Eipelle mahdollisuuden vastata ainakin joihinkin näistä kysymyksistä. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Uh, maybe I... Kiitoksia. Ehkä aloitan parista seikasta asioiden selventämiseksi kun on puhe Esirin ja hankiokolainan suhteesta, kuten täällä jo todettiinkin, eivät ole verrattavissa. Hankijoukkolainen oli koehanke, pilottihanke, joka käynnistettiin pari vuotta sitten joidenkin markkinoiden elvyttämiseksi tiettynä ajankohtana. Ja jos ajatellaan, esirin se on nyt vasta käynnistetty, mutta sen sijaan raha on jo käytetty hankijoukkolainojen alkuvaiheessa pilottivaiheessa. Ja kuten tässä todettiin, hankkeet ovat jo saaneet tukea ja mitään uutta rahaa ei ole tulossa. Erona on myös se, että hankkeenjoukolaina on vain yksi väline muiden välineiden joukossa, joita voidaan tarjota liittyen strategisiin investointeihin. No jatkossa ehkä voidaan tehdä niin, miten jatkaa sitten Esirin kanssa hankkejoukkolainoja ei jatketa sinällään. Meillä on tämä verkkojen Eurooppa-väline ja siellä on tavallaan kaksi kanavaa. Haluamme keskittää verkkojen Eurooppa-välinen, jossa toki on myös joitakin hankkeita. Emme tiedä vielä mitä on tulossa, mutta haluaisimme keskittää vähäiset varat verkkojen Eurooppa-välineessä – pioneerihankkeisiin, pilottihankkeisiin, joissa on kyse suurriskisistä rakenteista, niin että voidaan kohdentaa se vaikeammille alueille. Esir tavallaan on puolestaan iso isä ja sielläkin on hankejoukkulainen, joita voidaan käyttää järjestelmällisemmin, mutta mittaluokka on ihan jotain toista. Verkkojen Euroopan väline puolestaan on kehittynyt niihin hankkeisiin, jotka ovat siellä tukikelpoisia. ESIR sisältää tukikelpoisuuden, joka on paljon laajempi, kattaen oikeastaan kaikki investointialueet lainsäätäjien päätösten pohjalta. Haluaisin myös sanoa liittyen kysymykseen rahoitusvälineistä, että ei tässä ollut tarkoitus luoda liikaa velkaa jäsenvaltiossa, vaan luoda nimenomaan infraa. Tähän me olemme nimenomaan tähdänneet. Ajatuksena oli, että hankiokolonnat olivat tarpeen ajatellen yhteisöjen hyvinvoinnin kannalta, jotta niitä voitaisiin rahoittaa, niin tarvitaan julkista ja yksityistä rahaa todennäköisesti, mutta näin pystyttiin välineen avulla myös maksimoida yksityisten varojen saanti alkuvaiheessa ja sitten keskittää julkiset varat kaikkein tarpeellisimpaan. Ehkä Nick voi enemmän vipuvoimasta kertoa. Thank you very much. Um, Kiitokset. niin, kun me puhumme tästä kernaisvaikutuksesta, niin silloin me puhumme siitä suhteesta, kuinka paljon unionin talousarvioon varoja tarjotaan näihin näihin hankejoukkolainoihin 200 miljoonaa euroa tässä oli kyseessä ja tämän suhteen, summan suhde kokonaisprojektisijoituskustannuksiin, jotka tuo väline kattaa. Ja näin tuo vipuvaikutus toimii siten, että 230 miljoonaa unionin talousarviotukea on ensimmäiseksi olemassa tuossa portfoliotransaktioissa, kun investointipankki arvioi velkaa. Ja täällä on selvä tavoite saada muita yksityisen sektorin sijoittajia mukaan varsinkin pääomamarkkinoilta näihin hankejoukkolainoihin. Eli 4,5 miljardia investoitua rahaa, niin siitä suuri, suuri osa on kyse on rahoja, jotka tulevat pääomamarkkinoiden yksityispuolelta, eli vakuutusyhtiöiltä ja eläkeyrityksiltä. Ja vipuvaikutus liittyy juuri siihen suhteeseen, kuinka paljon unionista tulee varoja, jotka tuodaan käyttöön, jotta ylipäätään päästään tällaiseen kokonaissummaan, eli siitä saatiin tuo summa 18, ja tosiaan tämä on hyvin tekninen asia sinänsä, työ, mutta kyllä varmasti voin tätä vielä täsmentää myöhemminkin. No sitten vielä, jos ajattelen jouk- hankejoukkolainaa, aloitetta ja sitten esiriä, mm, tästä kollegani viittasikin siihen, eli hankejoukkolaina aloite olisi esirin lapsi, mutta pikemminkin näkisin sen toisin päin, kun ajattelemme unionin talousarvio varoja, joita tarjotaan, jotta investointipankki voi ottaa korkeariskisiä hankkeita käyttöön ja saada myös mukaan sitten yksityissektorin sijoittajia mukaan näin sitten tietenkin ESIR on tässä tietenkin myös mukana. Eli tässä on kyse siitä, että lainaa pilotti, hank, pilottiprojektissamme todellakin äh, alku, alun perin jo esitimmekin nämä syyt, eli yksi tietty äh, velka menettely yhdellä yksityissektorimarkkinoilla ja näin rohkaisimme sitten pääomamarkkinoita, eläkevakuutusyrityksiä ja muita vakuutusyrityksiä osallistumaan tähän. Meillä on nyt sitten laajempi sektori, sektori kattavu, kattaminen ja laajempia riskejä voidaan sitten ottaa joten uskon, että nämä kaksi aloitetta kyllä täydentävät toisiaan täysin, niin kuin kollegani äsken selitti tuota Connecting Europe-välineen yhdistämistä ja sen rahoitusta muun muassa esiristä. Ehkä tämä kattaa nuo kysymykset paitsi sitten jäsenvaltioiden velkaantumispuolen toivon, että olette samaa mieltä siitä, että investointipankin, se, että investointipankki hallinnoi näitä hankkeita unionin talousarviosta, niin siihen sovelletaan no, perusarviointikriteerejä. Eli me tuemme ainoastaan sellaisia hankkeita, on kyse sitten unionin rahasta tai ei, mutta sellaisia hankkeita, jotka ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti terveellä pohjalla ja täyttävät tekniset kriteerit. Joten täällä tällaiset hankkeet monessa tapauksissa tarkoittavat sitä, että julkiselta puolelta yksityispuolelle välitetään näitä varoja ja todellakin täytyisi olla rahan arvoista ja tuoda lisäarvoa tätä, tämän, näiden perusrakennehankkeiden toteuttaminen. Kiitos oikein paljon teille komission ja EIPn edustajat näistä alustuksista. Me saamme melko hyvin nyt lisäarvoa näistä. Kiitokset tietenkin myös jäsenille, jotka esittivät loistavia kysymyksiä. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että esirahasto strategisten investointien rahaston laskelma on varovaisempi kuin tuo reilu 18, noin 15, 16 kerroin. Ja perusajatus on melko sama, joten henkilökohtaisesti lisään itseni puhjalistalle tässä. Mutta en olisi liian huolissani tästä aiheesta tällä hetkellä, koska nyt kuulemme, että ESIR-rahasto on seitsemässä kuudessa miljardissa tällä hetkellä, mitä vipuvaikutukseen tulee. Ja rahasto on ollut olemassa noin kuuden kuukauden ajan. Tässä vain henkilökohtainen lisäykseni puhjalistalle. Siirrytään eteenpäin tai oikeastaan taaksepäin. Esityslistalla palataan esityslistan kohtaan yhdeksän. Aiheena komission asiantuntijaryhmien koostumus ja rekisterin valvonta. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Esittelijä edustaja Trippel. Pyydän puhumaan melko lyhyesti, kun meillä on aika loppumassa. Kiitos oikein paljon. Puhun ihan lyhyesti. Ensin haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Minusta tuntuu, että meillä taitaa olla aika selkeä linja tässä. Me haluamme uudet horisontaaliset säännöt, joiden kautta saadaan reilumpi ja avoimempi asiantuntijaryhmien koostumus. Erityisesti ottaisin esiin korvauskysymyksen ja lisäksi sen, että tarvittaisiin julkista kuulemista kansalaisjärjestöjen puoleen, jotta todella – kuultaisiin kansalaisia, osoitettaisiin, että nyt on sitouduttu komission puolelta siihen, että kansalaisjärjestöt osallistetaan uusien sääntöjen luomiseen. Koska tiedän, että komission edustaja on paikalla, haluaisin sanoa, mitä kuulin käsittääkseni myös häneltä viimeksi, että komissio työstää nyt jo horisontaalisia sääntöjä eikä odota parlamentin mietintää. Tämä ei ole nyt ehkä ihan parhaiden käytäntöjen mukaista, kun olisi varmasti ollut ihan reilua sisällyttää parlamentin mietintö uusiin horisontaalisiin sääntöihin. Mutta jos uudet horisontaaliset säännöt esitettäisiin hyvin pian komission puolelta, niin haluaisin kyllä pyytää, että komission edustaja kertoisi, ollaanko siellä valmiita julkiseen kansalaisjärjestöjen kuulemiseen horisontaalisia sääntöjä laadittaessa, kun tämä olisi kyllä ratkaisevan tärkeä. Ehkä myöhemmin voin vielä käyttää puheenvuoron, loppupuheenvuoron, kun olemme kuulleet komissiota. Kiitos. Any question? Onko kysymyksiä tai kommentteja? Uh, the commission would like to have the floor. Antaisin puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Truppel. Niin, kyllä voi vahvistaa sen, että komissio on valmistelemassa uusittuja horisontaalisia sääntöjä liittyen asiantuntijaryhmiin. Uusissa säännöissä keskittytään parlamentin ja muiden odotusten mukaisesti avoimuuteen ja tasapainoon. Siellä on valtavasti tekijöitä uusissa säännöissä, joissa keskitytään nimenomaan lisäavoimuuteen ja tasapainoon. Rova Tryppel mainitsi kansalaisjärjestöt. Me olemme sitä mieltä, että kansalaisjärjestöjen toiveet, vaatimukset ja niin edelleen on huomioitu nyt riittävästi piakkoin hyväksytyissä horisontaalisissa säännöissä, eli selitän miksi. 2014 jälkipuoliskolla Euroopan oikeusasiamies käynnistessään oman tutkintansa asiantuntijaryhmistä kehotti kaikkia kansalaisjärjestöjä Euroopassa toimittamaan omia näkemyksiään, havaintojaan komission alaisiin ryhmiin liittyen. 60-70 tuli kansalaisjärjestöiltä oikeusasiamiehellä. Ja ne kaikki huomioitiin, siis myös suositukset, joita oikeusasiamies esitti komissiolle, niin uudet säännöt oikeastaan huomioivat kaikilta osin pyynnöt ja vaatimukset kun tässä nyt on läheistä yhteistyötä tehnyt Euroopan parlamentinkin kanssa viime viikkoina ja kuukausina, varsinkin talousarvovalvontavaliokunnan eli vastavaliokunnan kanssa ja esittelijöiden Jongin kanssa, niin eiköhän se ole nyt taattu, että uudet säännöt huomioivat odotukset ja vaatimukset riittävästi. Siksi komission tarkoituksena ei ole koska olemme teknisesti aika pitkällä ja etuajassa, että voidaan aika lyhyessä aikataulussa hyväksyä säännöt, ettei siihen tulisi enää uutta monen kuukauden mittaista vaihetta, kun kerran nämä vaatimukset ja toiveet on jo huomioitu. Kiitos, minusta Trippel. I'm um, disappointed. Niin, olen hivenen pettynyt, koska olisi hyvä käydä tuon julkisen kuulemisen läpi ja kuulla kansalaisjärjestöjä eikä hyväksyä näitä noin vain. Minusta tämä vaikuttaa siltä, että jos komissio hyväks, komission pitäisi hyväksyä uudet säännöt, mutta jos se tapahtuu ennen kuin parlamentti hyväksyy oman tekstinsä, niin täytyy katsoa, mitkä nämä uudet säännöt ovat ja millä tavalla ne täytäntöön pantaisiin. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa katsottaisiin, hyväksymmekö me uusien sääntöjen täytäntöönpanon vaiko emme, ja sitten voimme tehdä omat johtopäätöksemme ja näin sitten katsotaan, miten talousarviota voidaan tähän käyttää, millä tavalla me tilanteen lopulta näemme. Anyone else for the floor? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Okay, well that concludes, um... Siinä tapauksessa käsittelemme loppuun esitylisten kohdan yhdeksän. Ja seuraava kohta olisi globalisaatiorahaston varojen käyttö. Hakemus Ruotsista. Edustajani Gresku, mutta hän ei ole täällä Edustaja Karjassa Vallin oli tarkoitus hoitaa tämä hänen puolestaan ja hän juuri poistui salista. Joten huomio, edustaja Fernandes, siirryn nopeasti eteenpäin seuraavaan globalisaatiorahaston varojen käyttöesityksen tekninen apukomission aloite. Edustaja Novakov, mutta EPPn koordinaattori Fernandes on luvannut antaa meille katsauksen tähän aiheeseen. Olkaa hyvä. Bon, eh, este eh, relatório tem a ver com a... Niin, tämä mietintö liittyy tekniseen tukeen, jota annetaan Euroopan globalisaation rahastosta. Itse asiassa on kyse 360 000 eurosta, Tässä ei pitäisi olla mitään teknisiä tai oikeudellisia ongelmia. Minä tässä tosiaan nyt vain korvaan kollegaa, jonka piti olla tässä esittelijänä. Ensi enimmäismäärän pitäisi olla 0,7, 0,5 prosenttia, eli vaadittu summa 360 000 on reilusti sen alle. Ei tässä pitäisi olla mitään ongelmallista. Thank you. Kiitos. Onko kysymyksiä tai kommentteja edustaja Turvallis? Thank you, Chair. Kiitos. Kiitos. Uh, I would uh, like to thank the rapport. Niin, kiitokset Novakoville, joka nyt on Fernandesin muodossa täällä puhunut. Globalisaatio rahasto ei ole välttämättä pääkiinnostuksen kohteeni niin on muita välineitä, jotka paremmin käyttävät unionin rahaa, mutta jos nyt sitten mietin sitä, miten paremmin lisää arvoa ja miten sitten globalisaatiorahastosta voitaisiin saada enemmän hyötyä. Minua hämmentää se, että nyt rahaa näin siirrellään Eli kun kerätään tietoa ja käytetään sitten tuntitolkulla aikaa arviointiin, niin ei välttämättä ole mitään tuloksia kuitenkaan. Jos ajattelen, että yritys sitten kärsii huonosta hallinnosta tai globalisaatiosta tai sitten vain huonosta onnesta, niin en usko, että me vain erinäisen tiedon keräämisen pohjalta voimme ymmärtää rakenteellisia muutoksia, joten itse asiassa olin sanomassa, että tästä tällaista tarvita, komissio ei tarvitse tällaisia varoja, emmekä me tarvitse tätä, tätä tietoa alkuunkaan, joten tämän nyt aluksi mutta jos komissio pystyy meille hyvin selostamaan, sit, miten erinomaisen hyvin tämä auttaa Eurooppaa eteenpäin, niin totta kai siitä olisimme kiitollisia. Mutta kuitenkin kovasti epäilen sitä. Any other comments? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei tuntuisi olevan, joten aikataulu Vai ehkä komissio haluaisi puolustautua? Oh, tai kannattaako puolustautua, mutta haluatteko kommentoida? I give the floor. Puheenjohtaja, jos sopii, niin Rova Brzezinski saa puheenvuoron. Hän on suona tekemisissä globalisaatiorahaston kanssa ja voi vähän yksityiskohtaisemmin tarjota tietoa. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Vastatakseni kysymykseen, koska minä huomaan, että Seuraava kohta esityställä antaa paremman vastauksen, mitä tietoja tässä on kerätty EGFn toteuttamisesta, globaalisen turhan toteuttamisesta, niin, niin pari kuukautta sitten saatiin viimeisimmät tiedot. Säännöllisin on niitä julkaistaan niin niitä toimitetaan myös arvioitsille, arvioille, jotka ovat toimineet myös kohdassa, joka tulee seuraavaksi. Rahaston kotisivulla on tietoja tarjolla. Ainakin suurin osa, sehän on ihan valtava tietokantaa. Osa teknisestä tuesta, jota nyt tässä ollaan pyytämässä, haluaa laajemman tietokannan yhdistää esiriin kun siellä on muutenkin komission varoja hallinnoitu ja me voimme paremmin ja helpommin saada tietoa. Totta kai olen valmis vastaamaan vielä muihinkin kysymyksiin ja tarjoamaan tietoja, jos on tarvetta. Thank you very much. I don't... Kiitos oikein paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Turvallis näyttää melko tyytyväiseltä Joten voisimmeko siirtyä eteenpäin aikataulun mukaan määräaikatarkistusten jättämiselle on huomenna kello 18 ja äänestys työllisyysvaliokunnassa oli itse asiassa tänä päivänä ja lopullisen mietinnön hyväksyntä 4. päivä huhtikuuta. Ja täysistunnossa äänestetään 12. päivä huhtikuuta. Ja sitten kun menemme vähän edes ja takaisin esityslistalla, niin nyt esityslistan kohta 13 Ruotsin pyyntö Euroopan globaalis- globalisaatiorahaston varojen käyttöön. Edustaja Negresku. Kiitokset. Anteeksi, kun kävin äh, tässä poissalista. Olen Negreskun puolesta täällä puhumassa. Negresku on nyt äh, vilustunut Varmaan kaikki siitä olemme silloin tällöin kärsineet, joten, mutta joka tapauksessa Negresku on pyytänyt minua puhumaan tästä globalisaatiorahaston totullesta pyynnestä Volvolta Ruotsilta syyskuussa 2015. Kyse on 1,8 miljoonasta eurosta. Se menisi sitten 500 työntekijälle Volvon rekka-auto työn, osaston työntekijöille ja sitten muutamille muille yksiköille Pohjois-Ruotsiin. En näitä nimiä tässä ryhdy sen kummemmin lukemaan, koska tuskin se oikein menisi. No niin, kyse on siis irtisanomisista Kiinan markkinat ovat kehittyneet kovasti ja näin Volvo on joutunut 10 prosentilla vähentämään työntekijöidensä määrää, joten työpaikkojen äh, menetys on aina huono uutinen, mutta aina erityisesti kun kyse on maantieteellisesti kaukaisista ja ilmastollisesti äh, epävakaista, hankalista alueista. Ja näin sitten uusien työpaikkojen luominen tuolla alueella on hankalaa ja siksi nämä irtisanomiset ovat vaikuttaneet kovalla, kovalla kädellä tuohon koko alueeseen ja siitä syystä tällainen globalisaatiorahaston varojen pyyntö on tullut Ruotsista. Ja esittelijä on sitä mieltä, että tämä, nämä varat pitäisi myöntää. Kiitos. Merci, Madame Kiitokset. Merci. Kiitokset. If, you happen to... Olisi kysymys. Satutteko tietämään, miksi Ruotsi ei hakemukseensa sisällyttänyt määrärahoja, jotka liittyvät raportointiin, valvonta ja raportointi Lamentablemente yo no he llevado este informe, así que no tengo mayor conocimiento. Valitettavasti minä en kyllä nyt tiedä tästä tekstistä sen enempää kuin vain sen, minkä tässä luin näistä muistiinpanoista, niin aivan viime metrillä tämän sain. No, I'm, I'm bringing this up is that... No, otin sen esille siitä syystä. No ehkä in, in this, uh... Hakemuksissa tavanomaisesti tällaisia tietoja on. Teen tästä tarkistuksesta joka tapauksessa. Ruotsi ei osoittanut valvontaan ja raportointiin varoja. Onko puheenvuoropyyntöjä? No, tässä näyttää olevan siis Kiinan kilpailusta kyse, Kiinan markkinoista myös. No niin. Vitsit vitsinä. Kukaan ei siis kai halua puhua tästä sen enempää. Ja tarkistuksia. Hetkinen, tänään, ahaa, huomiseen mennessä kello kuuteen mennessä voi esittää. Eli sarvamaan myös huomiseen mennessä, kuuteen mennessä sitten. Ja neljäs huhtikuuta tämä hyväksytään ja sitten myös huhtikuun täysistunnossa, jos kaikki oikein hyvin sujuu. Kiitos esittelijälle ja sitten Jose Manuel Fernandez saa jatkaa hetkinen. No, sitten siirrymmekin Denanotin tekstiin siitä, mikä Euroopan globalisaatiorahaston toimien lisäarvo ja vaikutus on ollut vuosina 2007 ja 2014. Kiitos. EGRstä on paljon puhetta, totta, varsinkin tässä valiokunnassa. 150 miljoonaa vuosittain. 60 prosenttia kuluista voidaan antaa työntekijöiden tukemiseksi, jotta löytäisivät uutta työtä tai perustavan yrityksensä. Muutamien vuosina jätetään on arvioitu ja tämä on tietenkin solidaarisuuden osoitustyöntekijöille työntekijöillä, sitä paitsi se on hyödyllistä ja tarpeen. Ihan esimerkin omaiset 2017-2014 kaudella 560 miljoonaa, vähän enemmänkin, haettiin 20 maasta yli 140 kohteeseen, ja se koskee tuhansia työntekijöitä. Ei tästä paljoa voi kuitenkin lausua, mutta totta kai luotan, että tähän lyhyen lausunto tulee sitten tarkistuksia sen vahvistamiseksi. Jos ajatellaan talousarvovaikutuksia, kun kyse on talousarvovaliokunnasta, niin siinä huomioidaan muutkin rahastot, varsinkin sosiaalirahasto ja muut yhteisen välineet niin ikään, jotta voitaisiin taata korkea työllisyyden, kilpailukyvyn ja yritteleisyyden taso mitä vaikutuksia tällä on palkan saajille, jotka ovat joutuneet jättämään työnsä. Se, mikä ehkä tässä kaikkein tärkeintä on, että sillä tarvitaan uusia näkymiä. Mitä muutoksia voidaan sitten tehdä itse rahastoon, niin ehkä sitten voitaisiin huomioida kaikki kritiikki, jota on esitetty. Ensinnäkin odotusajat ovat kovin pitkät, epäilemättä ei ole huomioitu kaikkia vaatimuksia. Tässä on tavallaan lykätty ongelmia ilman, että on tehty riittäviä rakenteellisia korjausliikkeitä. Jos ajatellaan ihan konkreettisesti eri esimerkkejä, niin olen tavannut useita kumppaneita EGRn piirissä. Avaintoimet näissä kahdessa kysymyksessä, jossa olen ollut mukana General Motors Belgiassa ja Ranskassa, teräsyhtiö. Totta kai olen ollut yhteydessä kansallisiin tahoihin, ministeriöihin ja, ja myös niihin tahoihin, jotka ovat auttaneet palkansaajia, liittoihin, työntekijöihin olen ollut yhteydessä. Työntekijät tässä kuitenkin tulevat ensisijassa kyseeseen EGRssä pääosin tai suurelta osin suhtauduttiin myönteisesti EGRään. Ja tässä Lausuntoluonnoksessa tämä kaikki on myös huomioitu. Jousto, vaade, vaikuttaa minusta kyllä ihan tärkeältä ja se, että mietittäisiin myös synergiaa eri eurooppalaisten rakenteiden kesken, niin että niiden ainakin pitäisi tarjota jäsenvaltiolle paremmat mahdollisuudet koordinoida eri tahojen toimia. Totta kai minä toivoisin, että tässä tulee nuorille työttömille koulutuksen ulkopuolella oleville vielä poikkeus jatkossakin mahdolliseksi. Vetoaisin siihen, että pohdiskeltaisiin ennakkoiden myös eri alojen muuttumista. Jos ajatellaan eri toiminnan alueet häviävät toinen toisensa perään. Eli tämäkin on kyllä pidettävä mielessä, mitä on käynnissä ja ehkä voitaisiin ennakoida paremmin alojen kehittymistä. Olen iloinen siinä, että tässä on pystytty tarjoamaan myös alakohtaista rahoitusta ennakoiden. Minä toteaisin, että komission pitäisi käydä vaikutusten arviointia alakohtaisesti läpi ja annettaisiin ehdotukset, että voitaisiin rohkaista yrityksiä ennakoimaan muutoksia ja valmistamaan palkansa jo etukäteen erottamiseen. Se on erittäin tärkeää, että etukäteen huomioidaan mahdolliset erottamiset. Ei pelkästään, että ei voida tyytyä siihen, että jälkikäteen autetaan. Vasta sitten, kun on työ loppunut, vaan etukäteen jo. että minun lausuntoluonnokseni on vievät tähän suuntaan. Kiitokset esittelijälle. No niin, ja Anneli Jättemäki, olkaa hyvä. Thanks. As the previous speaker said, the name should... Kuten aikaisempi puhuja sanoi, tämän pitäisi olla solidaarisuusvälinen nimellä. Mutta kun katsomme tätä rahastoa, minun on myönnettävä, että – se ei paljon lisäarvoa kyllä tuo. Kuten kollegani jos Turvald sanoi e- edellisessä esityslistan kohdassa, joissain rahastotapauksissa on käytetty tätä ainoastaan 4 prosenttia. Mutta ymmärrän toki symbolisen arvon, mutta kyllä tässä tarvittaisiin jotain konkreettisia tuloksia, mutta Pyrin toimimaan nyt rakentavassa hengessä ja siksi haluaisin esittää kolme seikkaa. Ensinnäkin erot siitä, mitä varoja on pyydetty ja mitä on palautettu jäsenvaltioista komissioon, kun tuki on saatu päätökseen. Tuntuisi siltä, että keskiverto budjetin aste. on vain noin 50 prosenttia. Sitä luokkaa tätä on parannettava. Tämä vaatii parempaa suunnittelua hallintoa jäsenvaltioiden puolelta jokaisen hankkeen yhteydessä. Toiseksi, uskon, että yhteisrahoitustaso 60 prosenttia tulisi jättää sikseen, sitä ei saa korottaa, koska on tärkeää, että jäsenvaltiot investoivat omaa rahaansa. Jäsenvaltioita tulisi kiinnostaa nämä projektit, ja ainoastaan ajatella, että Euroopan unioni kyllä hoitaa. Kolmanneksi tilintarkastustuomioistuin on kommentoinut tämän rahaston suhteutta muisiin kansallisiin tahoihin ja sitten entä yhteys sosiaalirahastoon. Kaiken Tärkeintä on kuitenkin, että nähdään tuloksia. Uh, employment rate, what I that. Mutta se, mitä sanoin aluksi, on, pitää kyllä paikkaansa, että tulokset ovat liian alhaisella tasolla. Kiitos. Kiitokset ja sarvamaa. Suomessa että, että ei kahta ilma, ei kolmatta. Siksi pyysin puheenvuoroa. Minä Toin tämän kritiikin esille jo e, aiemmissa kokouksissa. Minä tukisin täysin, mitä ALDE-kollegani täällä totesivat. Kiitos. Merci. Kiitokset. Ďakujem, pán len dve vety. E, Kiitos, puheenjohtaja. Niin lyhykäisesti, kun tiedustelin hallitukselta niin sitä, miksi kriisin takia suljetujen yritysten tueksi ei tästä rahastosta ole mitään pyydetty, niin on puhuttu, että meillä on omia varoja tähän ja on toimittu solidaarisesti toisia valtioita kohtaan. Meillä on sama hallitus edelleenkin ja näyttää siltä, että sama peli jatkuu. Kiitos. Ilmeisesti muuta sanottavaa ei ole. No minä sanoisin, että on erikoista, että täytyy odottaa irtisanomisia ennen kuin globalisaatiorahastoa ryhdytään käyttämään. Eli jos me haluamme jollain tavalla valmistautua globalisaatioon, niin silloin ei irtisanottaisikaan. Ja, eli tässä on nyt tällaisesta lääkkeestä kyse, eli nyt on myös jäsenvaltioiden omasta tunnosta kyse. Eurooppa toimii kuluttajien puolesta. Se on tietysti hyvä asia. Ja sitten me kuitenkin menetämme teollisuuden työpaikkoja muihin maihin ja omaa tuntoa rauhoitellaksemme otamme yhteyttä sitten tähän globalisaatiorahastoon. Joskus meille sanotaan, että ei ole ryhty ennakoiviin toimiin Tämä on vähän sama kuin maahanmuuttotilanne, koska useinhan näitä ei voi, useinkaan näitä ei voi ennakoida, vaikka tietysti täytyy miettiä sitten, mitä voidaan tehdä työpaikkojen säilyttämiseksi ja työpaikkojen muokkaamiseksi jo etukäteisvaiheessa unionissa. No niin, nyt me olemme tänään tästä saaneet keskustella Hetkinen. Ai vielä Gardia Saval. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että pyysin vielä viime hetkellä puheenvuoroa, mutta ei pitäisi nyt antaa sellaista vaikutelmaa, että EGR ei toimisi, ettei siitä olisi mitään virkaa. Ilmeistähän on, että kun se on käynnistetty, vasta sitten kun kaikki muu on mennyt pieleen. Ja totta kai onkin se teollisuuspolitiikasta myös. On puhetta Kiinan annettomasta perusta kilpailusta, ja se on vaikuttanut monen teollisuuden alaan, varsinkin terästeollisuuden, koska sen tiedän hyvin, minun alueeni on kärsinyt paljon siitä, ja, ja totta kai täytyy jotenkin teollisuuspolitiikan avulla löytää tukea rakennerahastojen kauttakin ja sosiaalirahaston kautta. Totta kai se pitää paikkaansa, mutta kun kaikki muu on mennyt pieleen, niin ainakin voitaisiin sitten turvautua tähän pikkuiseen tukeen, jolla ei omaa tuntua vain rauhoitella, vaan ainakin voitaisiin auttaa niitä työntekijöitä, jotka ovat ilman työtä ja voisivat kouluttautua paremmin ja etsiä uutta työtä. Pitää paikkansa, että kun ajatellaan työpaikan etsimistä, Euroopan unionissa niin ei näkymiä voi kovin hyvinä pitää, mutta ainakin olisi mahdollisuutta työttömyydestä selviytyä jonkinlaisin takuin tämänkin rahaston tuella. Ehkä olisi hyvä ymmärtää, mitä varten tämä EGR ylipäätään on ajateltu. Eli todellakin siihen turvata vasta sitten, kun kaikki muu politiikka on epäonnistunut. Niin, tosiaan olisi myös paras toimia jo ennen irtisanomista, se on tietenkin totta. Puheenjohtaja, sitä varten on muita rahastoja jo. Ja tämähän on luotu sitä varten, että toimitaan sitten jälkeen. Sen jälkeen, kun on haava jo tullut. Ennen haavaa on muita rahastoja ja muuta politiikkaa, jota on toteutettu Euroopan unionissa ja jäsenvaltiossa. Euh, j'entends des, des, des choses. Niin. Nyt on sanottu, että suunnittelua, suunnitella täytyy paremmin ja myös seurata tätä paremmin, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa tuo 50 prosentin tiukka rajoite, ainakin kun olen katsonut näitä komission välittäviä tietoja, niin tuo 50 prosenttia on sinänsä tärkeää. Aina usein tapahtuu nämä pyynnöt tulevat samoilta sektoreilta, mutta myös uusilta sektoreilta. Täytyy myös muistaa tuo alueellinen ulottuvuus globaalisti ajateltuna ihmiset ovat liikkuvaisiakin sinänsä ammatillisesti, mutta kuitenkaan ei välttämättä maantietoisesti ammatillisesti halutaan tietenkin liikkua, mutta ei välttämättä maa, maantieteellisesti paikasta toiseen, ei lähde noin vain yksi kaksi helposti paikasta toiseen to, työn perässä. Ja sitten jos ajattelen jäsenvaltioiden osallistumista, niin jäsen, tottahan jäsenvaltiot siis osallistuvat tähän myös lainsäädäntönsä puolesta. Ja, ja tämä rahaston kautta mennään sitten pidemmälle kuin kansainvälinen lainsäädäntö. No, uskon, että rahasto on aivan mm, perusteltu ja se on olemassa olon oikeutuksensa. Se tuo pientä toivoa työntekijöille. Ei tuota toivoa tule tyystin tyrehdyttää. Totta kai ennakoimistakin pitäisi harjoittaa. Jos Eurooppa olisi ennakoinut talousmuutoksia jo vaikka kuinka kauan sitten, niin emme välttämättä olisi nyt tässä vaiheessa menossa, jos olisimme jo kauan sitten toimineet ja olisimme maailman talouden muutoksiin reagoineet. No vielä Geijer ja sitten Maragall. Ja rapidement, s'il vous plaît. Mutta todella nopeasti. Um, clean, clean. Niin hyvät kollegat, minusta tuntuu, että jos yritys globalisaation takia kohta ongelmia, niin silloin on kyllä johdon ongelmia yrityksessä myös. Jos johto reagoi liian myöhään, niin valtio voi osallistua. Siihen on erilaisia malleja. Puheenjohtaja, miten tämä voi tapahtua no, Westfalenissa omassa osavaltiossa, niin jopa aluerahastosta saadaan varoja tähän. Tämä rahasto on ihan viimeinen oljenkorsi. Ja joskus on tällaisia esityksiä, ajatellaan, että on vaikka polkupyörä, jossa on vain yksi pyörä. Kaikki tiedämme, ei tämä voi kulkea. Ja tässä sanotaan, että polkupyörä ei toimi, että otetaan tuokin nyt siitä pois. Ja miksi tätä käytetään, tämä käyttöaste on niin alhainen, mutta miksi näin on? Sehän voi liittyä jotenkin alueisiin paikallisiin työmarkkinoihin, sehän voi liittyä jotenkin siihen, että ne, jotka rahat sitten käyttävät, kouluttavat ehkä työvoimaa väärin, mutta eikä tätä voi esittää, että tämä globalisaatiorahaston syytä. Eli toivoisin, että vähän varovaisemmin ajateltaisiin ennen kuin kritisoidaan periaatteessa näitä välineitä ilman, että ne on perinpohjaisesti asiaa tutkittu. Kiitos. Niin. Ja seuraavaksi vielä Maragall. Ihan nopeasti puheenjohtaja ennakoidako vai toimia jälkikäteen, kuten täällä todettiin? Ei tietenkään pidä ruveta valitsemaan näitä välillä, mutta olen samaa mieltä herra Denanoin kanssa, että on hyvä ennakkoonkin jotain tiedä. Joka tapauksessa minä uskon, että kun ajatellaan ylipäätään tätä välinettä, niin, niin asetus on hyvin tarkka ja täsmällinen. Ja voi olla, että sitten olisi voitu yrityksissä toimia ennakoiden eri aloilla – ja totta kai tämä voi olla osa tietenkin yhtälöä, kun päätöksiä tehdään saneerauspäätöksissä. Tavallaan se ikään kuin huomioidaan myös mukana päätöksenteossa, kun ajatellaan, että kielteisen vaikutuksen saattaa syntyä todennäköisenä osana Ja sen sijaan olen kyllä sitä mieltä, että kun mikä sen merkitys sitten on, kun arvioidaan, mitä on jo tehty aikaisemmin. Onko siis tehty kaikki tarvittava ennakkoon? Onko ryhdytty kaikkiin toimenpiteisiin, jotka olivat tarpeen tiettynä ajankohtana? ehkä se voitaisiin sitten rahaston varojen käytössä ottaa paremmin huomioon. Totta kai se liittyy teollisuuspolitiikkaan ja paljon muutakin politiikkaa investointien vahvistamiseksi, jotka eivät nyt tietenkään olette tässä esillä. Kiitos. Merci, nous allons conclure. Kiitokset, no niin, tähän päätämme tarkistuksista sen verran, että ennen 23. maaliskuuta ne tulee jättää. Ja 25. tai 6. huhtikuuta tästä äänestämme valiokunnassa ja sitten kesäkuun täysistuntoon tämä menee. No niin, sitten äänestämme. Nyt toivon, että otatte äänestyskorttinne käyttöön. Teemme kokeen, katsomme toimivatko nämä laitteet, eli äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 25 äänestänyttä hetkinen. Eikö toimi? Can I vote? Minulla ei ole äänestyskorttia mukana. Voinko osoittaa kättä nostamalla? Le premier vote inter... Ja ensiksi äänestämme Kardia Savalin tekstistä kalastuskumppanuudesta unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välillä neljäksi vuodeksi. Kuka puoltaa tätä voitte myös kädennostoa äänestyksestä käyttää. Eli siis tästä sopimuksesta puolesta ja vastaan tyhjää. Ja tämä on hyväksytty. Ja sitten Kardia Savallin lausunnosta nyt äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksellä. Ja äänestys päättyy. 25 puolesta ja vielä jäätteenmäenkin, eli 26. Puolesta kaksi vastaan ja kolme tyhjää. Ja sitten Mureshanin kalastuskumppanuutta Liberian tasavallan ja unionin välillä itse sopimuksesta puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten Muresanin lausunnosta nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy 24 sähköisesti ja myös sitten jätemään ääni eli 25 puolesta 26 itse asiassa, kaksi vastaan ja kolme tyhjää. Ja seuraavaksi Fernandes. Maksupyyntö. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on siirto 4 kautta 2016 ja kyse on kolmesta kalastuskumppanuus sopimuksesta Mauritanian mukaan lukien. Siinä käytetään varausta 67,6 miljoonaa sitoumuksena ja 77 puolestaan maksuina. C'est par appel nominal. Nimenhuutoäänestyksellä nyt äänestys alkaa. ja äänestys päättyy. 25 puolesta plus 1, eli 26. Kaksi vastaan ja kaksi tyhjää. Ja seuraavaksi De Prez Hetkinen, anteeksi, niin Fernandes vielä. E Tämä on numero 5, ja se on 150. Tämä numero 5, puheenjohtaja, 150 miljoonaa. Se tulee varauksesta hätäavun antamiseksi humanitaariseen apuun huomioidoksemme Syyrian kriisi jatkossakin niin että voidaan Jordaniassa ja Libanonissa auttaa pakolaisia tai ylipäätään, jos ihmiset ovat Syyriassa tai Irakissa kotikonnultaan joutuneet lähtemään. Tämä varaus on erityisväline. Tämähän tuli vasta pari päivää sitten, mutta me olemme kuitenkin sitoutuneet tähän sitten lokakuun hyväksymään tämän siirron. No niin, ja sitten äänestämme tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 yhteensä puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. De presse, ei ole sitten muista siirtopyyntöjä. Holmeier rakennuspolitiikasta, rakennusasioista. No niin, näin äänestykset on hoidettu. Käytännössä oikeastaan aivan ajoissa ja muutaman minuutin tauon pidämme, koska seuraavaksi toimimme suljetuin ovin.